Cominciamo allora i nostri lavori. No niin, aloitetaan sitten. Ensimmäinen kohta on esittelijöiden nimittäminen. Säännön 51 perusteella. Eli esittelijöiden nimittäminen työhön eli EPP-ryhmästä on kyse. Eilen koordinaattorit tapasivat tässä valiokunnassa ja päättivät seuraavista asioista. Ensinnäkin järjestetään parlamenttien välinen kokous 27-28. syyskuuta Sinne tulee edustajia kansallisista parlamenteista. Aiheena ovat kansalaisaloite ja vaalijärjestelmän uudistus. Toisekseen päätettiin yhdessä, että pyydetään AFKO valiokuntaa katsomaan yhdessä EPPn kanssa – Euroopan hallintotapaa. AFKO-valiokuntaa pyydetään myös tuottamaan oma aloite, mietintö taloushallinnolta, taloushallinnosta. Ja kun yhteistyöryhmä on valmis, niin tutkimme mahdollisuuksia saada oikeudellisen yksikön kannan institutionaalisista vaihtoehdoista taloushallinnosta Lissabonin sopimuksen alla ja kolmanneksi perustettiin työryhmä hallinnollista lakia tutkimaan ja EPP-ryhmä nimeää siihen sitten AFKO-valiokunnasta edustajan. Ja ensi viikolla, kuten tiedätte, Valtuuskunta matkustaa Berliiniin, koordinaattorit miettivät jäseniä, sinne lähtevät minä, Lingri, Brock, ja Brock on kiintiön ulkopuolelta sosialisteista. Liberaalista Doff ja Kim koska hän on saksalainen, ja sitten Scholz myös saksalaisena Guen jäsenenä. Ja jos tähän ei ole mitään kommentteja. Presidente, si, si, no se si le entendido. Puheenjohtaja, en tiedä ymmärsinkö oikein, mutta muistelen, että eilisessä koordinaattorin päätöksessä tapaaminen syyskuussa sen tar- siinä on tarkoitus puhua kansalaisaloitteesta, mutta myös herra Duffin mietinnöstä tästä vaaliuudistuksesta. En nyt tiedä, mainitsitko te tämän jo puheenvuorossanne, koska siellä on kaksi asiaa siis esillä. Averlo detto, o eh, c'è stato una mia eh, Kyllä, luulakseni mainitsin tämän, toivottavasti en puhunut liian nopeasti, eli parlamenttien välinen kokous 27. ja 28. syyskuuta käsittelee sekä kansalaisaloitetta että herra Duffin ehdotusta vaalijärjestelmän uudistamisesta. Tuliko tämä nyt selväksi? Hyvä. Eli näin voidaan päättää ja siirrytään sitten kohtaan 11, eli valtuuskunnan matkaan Berliiniin. Kuten tiedätte, tässä matkan aikana keskustellaan saksalaisten tutkijoiden ja oikeusasioiden asiantuntijoiden kanssa aiheina suvereenius, perustuslaillinen ja perustuslaillinen kansallinen identiteetti ja suhteet kansallisiin elimiin. Kaksi tutkimusta on valmistettu tätä varten. Ensimmäinen koskee oikeuskäytäntöjä ja eri jäsenvaltioiden korkeimpien oikeusasteiden päätöksiä. Ja toinen koskee sitten jäsenvaltioiden akateemisen doktriinin kehitystä. Sen on valmistanut tutkimusyksikkö ja se on luultavasti teillä kaikilla tosin vain englanniksi. Berliinin kokousta varten teillä on jo ohjelma Di Fabio on siellä sitten kertomassa 36.2009 tehdystä oikeuden päätöksestä ja hän vastaa siellä sitten kysymyksiin näiden sessioiden aikana. Hänen lisäkseen tai sen lisäksi meillä on työillallinen Läsnä on Peter Huber Turingenista, Bettina Kaiser, Mikael Kraile ja olemme kutsuneet tai meidät on kutsuttu puheenjohtaja on kutsuttu Bundestagin Eurooppa-asioiden valiokuntaan. Haluatteko tätä kommentoida, jos, jos tähän on jotakin ehdotuksia. Tämä on hyvin tärkeä valtuuskunnan kokous, ensimmäinen, joka on laitettu nyt tälle vuoden toiselle puoliskolle. Olemme jo sopineet Roomasta ja Prahasta. Onko tähän kommentteja? Kukaan ei halua kommentoida, eli näin päätetään. Ja siirrytään kohtaan 12 eli kansalaisaloitteeseen. Kuten tiedätte, esittelijät ovat herra Lamassur ja varapuheenjohtaja Gurmai. Herra Lamassur ei ole Brysselissä tänään, joten pyydän rouva Gurmaita kertomaan he, meille hiukan tämän asian taustoista. Simille, I will speak English, president. Puhun englantia. Hyvät kollegat, ystävät, ensinnäkin haluan välittää teille äh, kollega Lamassuurin valittelut siitä, että hän ei päässyt tänään tänne paikalle, koska hän on toisen valiokunnan puheenjohtaja. Ja kollegat ovat myös käyneet tästä neuvotteluita, joten meillä on kyllä jonkunnäköinen ajatus siitä, miten tätä viedään eteenpäin. Kun puhun tässä molempien nimissä, niin haluaisin kertoa teille tilanteesta, joka koskee Euroopan kansalaisaloitetta. Madridissa oli mukana tuossa valtuuskunnassa ja minulla oli myös mahdollisuus puhua kansalaisaloitteesta siellä. Ja aivan kuten Shevchevich, varapuheenjohtajamme, piti tämän esityksen, niin hän on vastuussa tästä kysymyksestä Euroopan kansalaisaloitteesta. Kuten aiemminkin on ollut, niin tässä on hyvin paljon yksityiskohtia, joista tulee päättää, mutta luonnollisestikin jotkut kysymykset ovat vähän monimutkaisia kuin toiset. Komission ehdotus toimii pohjana työllemme ja haluaisin muistuttaa teitä siitä, että me kävimme täällä aiemman keskustelun valiokunnassamme ja sitten on kohtia, joissa voimme olla samaa mieltä. Ne koskevat rekisteröintiä, allekirjoituksia ja sitten tätä aikarajaa. Sitten on muita kohtia tässä, kohdassa, tässä asiassa, jotka meidän mielestämme vaativat vielä hienosäätöä. Kuten Euroopan parlamentti totesi Kaufmanin mietinnössä, niin merkittävä määrä jäsenvaltioita merkitsee neljäsosaa 27 jäsenvaltiosta. Hyväksymme ajatuksen siitä, että asetetaan tietty määrä ääniä, joka vaaditaan jokaisesta jäsenvaltiosta, jotta voidaan välttää sellaiset ongelmat, jotka syntyvät siitä, että vaihdetaan väestöä. Sitten on tiettyjä kohtia, jotka ovat hyvin vakaita, vakavia puutteita ja kollegalla Suurin kanssa olemme sopineet, että näitä menettelyitä täytyy suoraan selvittää. Lisäksi ei ole kuulunut ja järjestäjiltä mitään, joten tämä voi olla hyvä lisäys. Mm. Me emme todella tiedä, mitä tapahtuu menestyksellisen aloitteen tai ei-menestyksellisen aloitteen suhteen. Meillä on vielä joka tapauksessa suuria ongelmia. Niin kauan kun asia on epäselvä, niin EU-kansalaisilla ei ole mitään erityistä kannustinta mm. kansalaisaloitteen esittämiseen. Muuta kuin siis nämä tavalliset vetomukset, että tässä suhteessa täytyy toimia hyvin tiukkaan. Meidän täytyy huolellisemmin pohtia avoimuutta ja sitä, onko meillä vain rahoitus avoimuus tässä mielessä vai pitäisikö pyrkiä enempiin yksityiskohtiin. Meillä on myös sellainen yksityiskohta mielessämme, että tarjotaan tietoa Euroopan kansalaisille siitä, millä tavalla kansalaisaloitetta voidaan käyttää. Olemme molemmat vakuuttuneita siitä, että tämän uuden välineen käytännön näkökohdat täytyy huolellisesti selvittää jonkunnäköisessä käyttöoppaassa niin, että ihmiset voivat itse asiassa hyötyä siitä. En minä nyt tässä suinkaan tässä salaille sitä, että kyllä minä tiedän, miten huolella Euroopan kansalaiset lukevat näitä perussopimuksia. Eli tarvitsemme teidän näkemystänne erityisesti seuraavissa asioissa. Yksi tärkeä kysymys on aloitteen muoto. Pitäisikö järjestäjien määrittää se oikeusperusta, joka tällä aloitteella on? Samoin yhtä vaikea ongelma on nimikirjoitusten keräys. Jos käydään keskustelua paperiversiosta tai sitten sähköistä versiosta, pitäisikö suosia yhtä tai toista näistä Pitäisikö kokeilla molempia? Olisi vaikea nyt jo 2000-luvulla äh, jättää huomiota tällaiset online-hakemukset. Tai ehkä jäsenvaltion pitäisi saada päättää siitä. Mutta tietysti jos nyt puhutaan siitä, että halutaanko saada tämä kaikkien kansallisten saataville, niin tietysti kaikilla sitten taas internet ei ole käytössä, joten paperiversiokin voisi olla tärkeä. No sitten yksi kaikkein tärkeimmistä kysymyksistä koskee sitä, mikä taho voidaan hyväksyä. Ja milloin tällainen tarkastus hyväksyttävyyden suhteen pitäisi tehdä? Ihan alusta lähtien? Vai sitten kun tietty määrä allekirjoituksia on kerätty? Tai minkä elimen tulisi tämä tarkistus suorittaa? Pitäisikö sen olla komissio tai joku uusi erityistaho. Pitäisikö sanoa kaksivaiheinen lähestymistapa? Meidän täytyy siis olla huolellisia tässä kansalaisaloitteen suhteen. Siitä syystä tämä asia saattaa antaa paljon toivoa monille ääriryhmille, skeptikoille, jotka haluavat tällaista vaikutusvaltaa antaa. Tämän lisäksi perustavanlaatuiset välineet pitäisi aina pitää mielessä. Ja jos me emme halua nyt sitten vaarantaa äskettäistä saavutusta, niin meidän tulisi pohtia sitä, että onko mahdollista, että tällainen aloite saattaa muuttaa äskettäistä EU-lainsäädäntöä. Luonnollisesti kaikki nämä aloitteet johtavat uudelleen sitten lähtökohtaan, mitä me oletamme Euroopan kansalaisaloitteen olevan. Haluammeko että se on keskustelua aiheuttava väline. Miten paljon me haluamme Euroopan kansalaisten vaikuttavan eurooppalaisen päätöksentekoon? Nämä ovat siis niitä ensimmäisiä kysymyksiä ja vaikutelmia, joita meillä on keskustelun jälkeen. Olen ilahtunut siitä, että vetomusvaliokunta päätti esittää kahta varjoesittelijä Diane Wallacea ja Hefneria. Ja se merkitsee sitä, että me saamme aikaiseksi erittäin tasapainoisen mietinnön näin heti alkuun. Ja toivottavasti voimme valmistella sitten työasiakirjan. Ja tietysti tarvitsisimme teidän ystävällistä tukeanne ja ajatuksianne. Odotan niitä innolla ja olen varma, että tämän kokouksen jälkeen Voin kertoa edustaja Lamassuurille ja onneksi hänen avustansa ovat paikalla. Voin kertoa hänen näistä tuloksista ja voimme sitten käydä merkittävää keskustelua. Ja tietysti haluaisin muistuttaa myös teille siitä, että viime kokouksessa keskustelimme tästä erittäin tärkeästä aiheesta ja puhuimme myöskin eurooppalaisesta oikeusasiamiehestä, Ja asiasta sitten voidaan palata, asiaan niin voidaan palata sitten Strasbourgissa vielä 14.6. Kiitoksia. Odotan mielelläni teidän kommentteja. Olin ilahtunut siitä, että edustaja Hefner juuri saapui tänne paikalle. Voitte käsitellä tätä erittäin tärkeää aloitetta, joka mahdollistaa sen, että voimme päästä lähemmäksi kansalaisiamme. Ilahtunut olen siis siitä, että tulitte paikalle. Kiitos. Grazie Gurmai. Eh, sì, confermo che per il 14... Kiitos. kertaisin vielä, tästä Strasbourgissa järjestetään ylimääräinen kokous 14. kesäkuuta, jossa on myös Euroopan oikeusasiamies kuuntelemassa valiokunnan ehdotuksia. Nyt voitte kommentoida edustaja Gurmain kertomaa. Tehän tunnette tämän asian taustat. Meillä on vihreä kirja jossa listataan ne kohdat, joista täytyy tehdä päätöksiä ja lausunto antaa. Varmastikin pitää kommentoida ainakin näitä sähköisten allekirjoituksien keräämistä niiden aitoutta. Voi olla, että ihmiset eivät tiedä välttämättä, mitä he allekirjoittavat. Sitten tästä tarkastamisesta, sekin on tärkeä asia. Meillä voisi olla jonkinlainen esitarkistusvaihe, jossa katsotaan kelpaako aloite ylipäänsä ja sitten siirrytään allekirjoituksien tarkistamiseen, eli tällainen esitarkistus tulisi siihen. Komissio siis tarkistaisi, kelpaavatko allekirjoitukset ja onko niistä, ovatko ne hyväksyttäviä, mutta pitää miettiä, kuka tämän tarkistuksen sitten tekisi Sekin on merkityksellistä. Riippuen siitä, kuinka se tehdään, se voi vaikuttaa eri tavalla siihen, miten ihmiset ylipäänsä ymmärtävät sen, mitä he allekirjoittavat. Ja voi olla, että yksi ainoa henkilö voisi tehdä tämän aivan yksinkin mutta toisaalta varmasti tarvitsemme siihen useamman henkilön, tällaisen komitean, joka voisi tästä päättää, pitää päättää kuinka monta ihmistä siihen tulisi. Eli tässä on monia mietittäviä asioita. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni todetakseni, että tämän keskustelun alussa monet asiat ovat vielä avoimia. Siksi meidän täytyy vielä konkretisoida näitä tarkistuksia, mutta kiitän Rova Kormaita hänen tekemästään, pitämästään esityksestä. Ja hän nyt johdatteli meidät tähän tematiikkaan. Haluaisin esittää myös menettelytapakysymyksen ja pari sisällöllistä kysymystä. Mitä tulee menettelyihin? Täällä on sanottu, että viikonloppuna Eurooppa-neuvosto kokoontuu nähdäkseen, josko tästä asiasta täytyisi tehdä päätös. Olisin kernosti kuullut, olisiko paikallaan, että ylimääräisessä kokouksessa 14. kesäkuuta Strasbourgista myös valtiosihteeri voisi, voisi osallistua kokoukseen, joka voisi kertoa meille asiasta tai siitä, mitä neuvosto on asiasta päättänyt. Komissio tietenkin on toimittanut meille selonteon, mutta uskon, että neuvosto näkee tilanteen vähän toisella tavalla. Ja tämä asia todennäköisesti tulee päätymään vielä trilogiin. Parlamentti on laatinut oman mietintönsä ja siitä täytyy keskustella komission ja neuvoston kanssa. Ja minä kyllä suosittelisin lämpimästi puheenjohtaja, että me 14. kesäkuuta pidettävässä kokouksessamme äh, kutsusimme paikalle myös Espanjan, siis, äh, siis neuvoston puheenjohtajamaan edustajan paikalle, joka kertoisi meille tämän viikonlopun päätöksestä. Sitten sisältöön. <clears throat> Neljä asiaa. Te puhuitte äh, allekirjoitusten keräämisestä, että haluaisin tietää, onko esittelijä käsitellyt, ovatko esittelijät käsitelleet tätä asiaa, koska äh, jos esimerkiksi ei ole mitään henkilökorttia, äh, passia tai jotain muuta, vaikkapa yhdistyksessä kuningaskunnassa, en tiedä mitä syitä tähän on ja mitä menettelyjä sitten voi, tässä on pohjana, millä tavalla asia tehdään yhdistyneessä kuningaskunnassa, äh, miten allekirjoitukset voidaan verifioida, miten, miten henkilöllisyys voidaan verifioida. jonkinlainen kansalaisuus täytyy tietenkin olla, jotta pystyy allekirjoittamaan tämän vetoomuksen, mutta haluaisin tietää, millä tavalla tämä tehdään. Se täytyy selvittää. Loogista olisi, että yhdistynyt kuningaskunta joutuu käsittelemään asiaa ja selvittämään asiaa, mutta kuka sitten tutkii tai selvittämään allekirjoituksen, jos, se, jos tällainen tehdään, sen täytyy ottaa huomioon. Ja toisekseen, keskustelu tästä hyväksyttävyydestä ehdotuksen siitä, että onko ehdotus mahdollista ottaa ylipäätään käsiteltäväksi. Luulenpa, että komissio näkee asian niin, että käytännössä monet, monia ehdotuksia ei voida hylätä, joita lähetetään komissiolle, jelle etukäteen asiaa voida selvittää ja tutkia, että onko kysymyksessä todellakin vakavasti otettava aloite. Siksi äh, komission täytyisi selvittää asia ylipäätään. Ja me tarvittaisiin 300 000, 300 000 vahvistettua allekirjoitusta yli kolmesta maasta, ei useammasta kuin kolmesta maasta. Tämä on mielestäni sellainen suodatin, joka on perusteltua vain silloin, kun äh, komissio katsoo, että, että tällaisia aloitteita tulee tuhansia. Mutta rehellisesti sanoen en usko, että tämä on kovinkaan hyvä argumentti tai perustelu, sillä tämän käsiteltävyyden perustelu, sehän vaatisi valtavan työmäärän, rehellisesti sanoen. Uskonkin siitä syystä, että, että tämä ei ole perusteltua tämä, äh, tässä syntyisi liikaa kriteerejä, jotta ylipäätään aloite voidaan ottaa käsiteltäväksi. No tietenkin äh, voidaan ajatella äh, puhua ehkä sadasta tuhannesta allekirjoitusta, mutta ei välttämättä 300 000. Ja useammasta kuin yhdestä maasta ilman, että sitä täytyy lähteä sen kummemmin selvittämään. Ja sitten komissio sitten katsoa, että onko asia hyvä vai ei. En nyt usko, että tämä nyt niin rankka juttu on komissiolle, että, pitäisi, että sieltä olisi yhtäkkiä tulossa satoja tuhansia aloitteita. En usko, että, että tämä on perusteltua. Tämä on tavallaan kansalaisten poliittisen osallistumisen ensimmäinen alkio. Ei sitä saa tukahduttaa heti alkuvaiheeseensa. Tärkeää on myös, että tämä aloite ja laadittava asetus sisältää myös perustelut sille, että aloitetta ei voida ottaa käsiteltäväksi. Siinä täytyy puhua tarkkaa kieltä, jotta kansalaiset tietävät, mikä on mahdollista, mikä ei ole mahdollista. Ja jotta komission päätös ei sitten muodostu ö, mielivaltaiseksi vaan että puhutaan selkeistä säädöksistä, joihin se perustuu. Oikeudet ja velvollisuudet ovat selviä, mikä on, mikä on luvallista, mikä ei. Ja tämä täytyy määritellä tarkkaan. Tämä on hyvin tärkeää, jotta luodaan oikeudellista varmuutta ja turvallisuutta. Oikeudellinen varmuus kansalaisaloitteen kannalta. Ja lopuksi haluan vielä ottaa esille yhden asian, jonka pitää olla mandaatti, joka sisällytetään tähän mietintöön Nimittäin meidän täytyy myös viestiä tästä äh, aloitteesta, jos tämä, äh, jos tämä asetus saadaan vuoden loppuun mennessä valmiiksi, niin silloin uskon, että parlamentin budjetista käytetään paljon rahaa, jotta tämä voitaisiin saada myös yleisesti tietoon. On monia, jotka tulevat ja menevät ja joskus sellainen tunne, että rahaa ei käytetä oikein, sitä ei jyvitetä oikein. Meidän täytyy saada kuitenkin parlamentti lähemmäksi kansalaisia. Tämä olisi yksi mahdollisuus toimia paremmin ja ehkäpä oikeastaan pitäisi käyttää tähänkin parlamentin varoja. Oregui ha chiesto di parlare il collega Tarkovski. Mi niin, vuoro Tarkovskille. First of all, I'd like to thank uh... Ensinnäkin haluan kiittää esittelijöitä tehdystä työstä. Me kävimme keskustelua aiemmin tästä aloitteesta, joten ei nyt oikeastaan ole järkevää toistaa kaikkea sitä, mikä on jo sanottu. Keskustelen vain tästä kysymyksestä, joka koskee hyväksyttävyyttä, sillä se on kaikkein suurin ongelma ja keskustelua siitä käytiin. Koska sitä, että aika paljon odotuksia tämä aloite herättää. Ja sitten on kysymys ehkä tästä pettymyksestä, eli se, että ne ihmiset, jotka esittävät aloitteen toisensa jälkeen ja kaikki nämä toiveet tuhoutuvat vain siitä syystä, että aloitetta voida hyväksyä, niin silloin koko aloite aiheuttaa meille enemmän ongelmia, varsinkin kun tarkastellaan, mitä kansalaiset siihen suhtautuvat. Siitä ei silloin ole juurikaan hyötyä ja sen takia on erityisen tärkeää, että teemme voitavamme, jotta voimme nyt sitten tiedota hyvin näistä hyväksyttävistä kriteereistä. Ennen kuin puhuimme koordinaattorin kanssa siitä, että kansallisia parlamentaarikkoja kutsuttaisiin kuulemista ja keskustelutilaisuuteen asiasta, niin minusta on erittäin tärkeää, että meillä on mahdollisimman paljon liittolaisia, jotka mainostavat koko tätä asiaa ja keskustelevat niistä ongelmista, jotka siihen liittyvät. Eli keskustelut kansalaisten kanssa, kansalaisjärjestöjen kanssa, mahdollisimman monen ryhmän kanssa, jotta voidaan valottaa tätä kysymystä. Eli jos asia jää EUn toimivallan ulkopuolelle, niin sitä ei voida hyväksyä. Jos asia liittyy läheisyysperiaatteeseen, niin sitä ei voida hyväksyä ja niin edelleen. Eli ihmiset näin tietävät, mitä pitää odottaa. Se on se kaikkein tärkein tehtävä. Olen samaa mieltä täällä edellisten puhujan kanssa, että meidän tulisi tämä hyväksyttävyys määritellä erittäin hyvin, mutta se on myös samalla hankalaa. Sillä jos voidaan puhua myös toimivallasta, niin se on aika pitkälti selvää, mutta kyllä me kaikki tunnemme ne keskustelut, joita on käyty toimivallan jaosta Euroopan unionissa, ja sekään ei ole niin selvää. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi sitä, millä tavalla voimme puhua erittäin tiiviisti ja millä tavalla tämä läheisyysperiaate voidaan määritellä. Mehän olemme taistelleet tämän asian parissa jo viimeisen parinkymmenen vuoden ajan. On mahdotonta määritellä sitä hyvin. Ja jos asia liittyy toisiosperiaatteeseen ja komissio päättää, että tällainen aloite rikkoo tuota periaatetta – koska ei ole järkevää estää asioita EU-tasolla. Niin miten siitä voidaan silloin puhua Kysymys on tapauskohtaista päättämisestä ja komission tehtävänä on sitten määritellä se, koska se on sopimusten vartija. Me kuitenkin joudumme tässä ongelmiin. Siitä kertoi meille yhdestä ajatuksesta, olen sitä kuullut myös komissiolta, joka mielestäni on oikein hyvä. jossa kysymys on siitä, että aloitteen tekijöiden täytyy aina perustella sopimuksen, sopimuksen perusta. Se on hyvä asia, sillä kun puhutaan unionin toimivallasta ja sanotaan kansallisryhmille, että jos haluatte esittää aloitteen, niin todistustaakka on teillä. Teidän täytyy löytää se oikeusperusta sopimuksesta, voitte kysyä juristilta keneltä hyvänsä tätä asiaa, mutta vastuu, tämä ei ole pelkästään oikeus esittää aloite, vaan siihen liittyy myös velvollisuuksia ja vastuuta. Täytyy tehdä tietty määrä taustatyötä. Täytyy tietää, että se perustuu sopimukseen. Tietysti nyt monet kansalaisryhmät sitten voivat antaa virheellisen oikeusperustan, mutta joka tapauksessa se on kansalaisten, pohja, kansalaisten velvollisuus löytää tällainen oikeusperusta. Ja, onko, ja kuuluuko se asia ylipäätään unionin toimivalta? jos esitämme tämän kaltaista tarvetta, niin ihmiset sitten ainakin tietävät, että lähtökohtaisesti täytyy pohtia sitä, toimiko unioni tällä tavalla. Ainakin alun perin tämä sopimus täytyy ottaa käsittelyyn. Ja se vähentää tätä pettymyksen määrää, koska taustatyötä on tehty. Ja jos asia sitten hylätään, niin ainakin sitten kansalaiset ovat siihen valmistautuneet. Se on hyvä ajatus ja se voi vähentää tätä pettymyksen määrää. Ja näin ollen läheisyysperiaatekysymyskin on niin tietysti huomattavasti vaikeampi, mutta meidän täytyy tehdä parhaamme, että voimme tiedottaa kansalaisille näistä asioista. Eli tässä ei ole kyseessä mikään helppo väline käytettäväksi. Se on suuri etuoikeus, mutta siinä on tietty vastuu. Niin, ettei herätellä turhia toiveita. Siitä ei ole välttämättä juuri ollenkaan hyötyä. Grazie adesso alla parola l'onorevole Brons. Kiitos. Ja herra Brons seuraavaksi. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Olen iloissani tästä kehityksestä. Minusta demokratio etenee tässä nyt entistä enemmän kohti edustuksellista demokratiaa. Kansalaisaloitteen täytyy olla sellainen, joka kansalaiset voivat todella saada aikaan, ja ennen kaikkea sen voivat saada aikaan pienet järjestöt, eivätkä mitkään suuret poliittiset ryhmät. Tämän aikaansaamiseksi täytyy olla riittävästi aikaa, yksilöillä ja pienillä ja epätoivoisillakin organisaatioilla saada aloite aikaan niin, että se kattaa mahdollisimman monta maata. Totta kai tähän täytyy sisältyä myös rajoitteita, erityisesti toimivaltaan, toimivaltaa ajatellen. Jos rajoitteet ovat sattumanvaraisia, niin silloin se on selvä askel taaksepäin. Me tarvitsemme todellisen kansalaisaloitteen, nyt on jo vihjattu, että euroskeptikkojen ehdotuksia voitaisiin hylätä sitten vain ties millä perusteilla. Kun mietitään EUn toimivaltaa, voidaan kysyä, että mikä asia on EUn toimivallan ulkopuolella, jos voiko EU saada toimivaltaa tietyllä alueella tai voiko se luopua siitä tietyllä alueella – Olisiko tällä perusteella jokin aloite hylättävä? Kiitos. Honorable Hefner. Herra Hefner. Ja auch ich bedanke. Niin minäkin kiitän lämpimästi edustaja Gurmaita tästä esityksestä mitä tähän mennessä on tehty tässä hankkeessa. Ja, ja minulla ei ole mitään sisällöstä lisättävää tähän, vaan oikeastaan puuttuisin pariin asiaan, jos tulee esille tässä keskustelussa. Itse asiassa on niin, että tämä parlamentti, niin kuin sitä Kurmaa mainitsikin, tämä parlamentti on nimennyt esittelijät neljästä suuresta poliittisesta ryhmästä – Lamazur, sitä Kurmaa Idaina Volis ja minä Afkosta ja sitten myös Petistä 50 ja 51 artiklan pohjalta. Minulla on sellainen vaikutelma, että ensinnäkin meillä on hyvä asiallinen yhteistyö sukeutunut ja kiitän myös tästä. Minähän olen ollut vasta tällä viikolla muodollisesti tullut nimetyksi vetomusvaliokunnan esittelijäksi ja siitä huolimatta molemmat Afkon nimeämät esittelijät ovat alusta pitäen olleet ystävällisiä ja arvostaneet sitä, että minä olen osallistunut näihin keskusteluihin. Minusta tämä on ollut todella hyvä asia ja hedelmällinen asia. Ja minulla on sellainen vahva vaikutelma, että tässä me voimme saada aikaan oikein hyvän mietinnön. Ja toisaalta tämä osoittaa myös sen, että miten vakavasti parlamentti on suhtautunut tähän asiaan. Ja katson, että meidän täytyy ottaa se myös hyvin vakavasti, nimittäin empiiriset tutkimustulokset osallistumisesta, osallistuvasta ja suorasta demokratiasta osoittavat muun muassa sen, että tällaiset osallistumisvälineet ensinnäkin lisäävät kansalaisten tietoisuutta. Se on ihan toinen juttu, kun luen lehdestä jotakin, että, että tuota tuota puhutaan, mutta jos en voi kuitenkaan tehdä asiasta jotain, mutta, kun, mutta minä tiedän, että on väline, johon minä voin osallistua, niin minä silloin hankin tietoa ja sitten käydään enemmän keskustelua Euroopan poliittisista asioista. Kolmanneksi tämä edistää myös sitoutumista ja neljänneksi, ja mikä on erityisen tärkeää, tämä neljäs seikka, että E, e, tuntee, tuntee olevansa osa yhteisyyttä, eikä pelkästään penkkiurheilija siinä noin päälle katsojana. Ja viidenneksi tämä myös samalla e, edistää hyväksyttävyyttä ja legitimiteettiä tiettyjen poliittisten päätösten osalta. Hyväksyttävyys ei liity pelkästään siihen, että ollaanko tyytyväisiä johonkin päätöksen tuloksiin, vai onko siinä tärkeää on, että saa kokea olevansa osa tätä prosessia. Ja tämä on hyvin tärkeä väline mistä me nyt puhumme. Ja Euroopan tasolla meillä on suuri tarve saada kansalaiset osallistumaan. Ja meidän täytyy saada aikaan sellainen tunne, että me olemme kaikki eurooppalaisia, me olemme samaa porukkaa, että meillä on, meillä onkin oma sanavaltamme. Minusta täällä on paljon avoimia kysymyksiä, jotka täytyy selvittää. Tämä keskustelu on keskustellut kahteen keskeiseen kysymykseen ja joihin, josta myös lausun pari asiaa. Ensinnäkin kysymys allekirjoitusten keräämisestä. No tämä on tietenkin suuri ero, että toimitaanko online vai offline tässä allekirjoitusten keräämisessä. Meillä on paljon kokemuksia siitä, kun on kerätty offline, siis normaaleja allekirjoituksia. Meillä on kaikissa maissa sellainen tilanne, että online-keräämisessä periaatteessa vielä ollaan vasta kokeilemassa adekvaatteja menettelyjä, jotka yhtäältä varmistavat sen, että yksi henkilö vain yhden kerran allekirjoittaa, kirjoittaa, ja että tämä ihminen myös oikeutettu allekirjoittamaan. Samanaikaisesti muitakin, kuitenkin on kysymys samalla siitä, että että, että, ei mitään, että mitkään, mitkään nörtit pääse niin kuin, tässä liikaa huseeraamaan. Ja tässä tarvitaan tai paljon tutkimusprojekteja tässä asiasta, millä tavalla tämä asia on parhaiten selvitettävissä. Että on käynyt myös ilmi, että kaikissa maissa ei ole samoja edellytyksiä olemassa Esimerkiksi kysymys henkilökortista mainittiin täällä jo. Ja näin ollen meidän täytyy vielä jonkin verran tehdä työtä ja ottaa, voisi hakea asiantuntemusta parhaan ratkaisun löytämiseksi, mutta selvää on, että sen täytyy olla käyttäjäystävällinen ja helposti käytettävissä. Ja sen täytyy pystyä myös varmistamaan, että väärinkäytöksiä ei voi tapahtua. Ja toisen kysymys, joka tänään aamulla on ollut vahvasti esillä, useissakin puheenvuoroissa nimittäin kysymys siitä, että voidaanko aloittaa ottaa käsiteltäväksi ylipäätään. Ihan perustavanlaatuinen ajatus liittyy tähän. Nimittäin tällainen väline, meidän pitää heti alussa selvittää, että millä tavalla se halutaan panna täytäntöön. Haluammeko panna sen täytäntöön välineenä, joka on tavallaan nykyisten instituutioiden menettelyjen rinnalla, ja sitten hän vasta loppupeleissä syntyy tällainen yhteinen asema, niin kuin tavallaan kaksi junaa sitten ajavat erillään, sitten loppupeleissä päätyvät samalle asemalle. Vai onko ö, ö, tilanne sellainen, että että rakennamme sellainen välineen, sellaisen välineen, joka mahdollisimman varhaisessa vaiheessa luo aikaan yhteisen dialogin. Ja tämä jälkimmäinen minusta on oleellinen äh, ja viisaampi menettely, koska silloin meidän täytyy olla selvillä siitä, että mitä enemmän allekirjoituksia kerätään, eihän tämä ole mikään itsestäänselvä juttu, vaan aloitehan käynnistyy allekirjoitusten keräämiselle. Se edellyttää paljon organisatorisia seikkoja ja erinäköisiä toimia. Sitten syntyy paljon odotuksia. Asiasta viestitään, että nyt allekirjoituksia kerätään tästä ja tästä asiasta. Ja sitten, jos se onnistuu esimerkiksi jopa siihen, että saadaan yli 300 000 allekirjoitusta, siinä on iso porukka kyseessä. Ja sitten vasta vasta niin kuin tapahtuu jotain, ja sitten käy ilmi, että tekstiä täytyy korjata, ja sitä ei voida ollenkaan ottaa käsittelytäväksi tällaista, niin silloin syntyy aivan mieletön pettymys ja turhautuminen, aloitteen täytyy olla heti, lähteä liikkeelle heti alusta, heti alusta alkaen. Minusta tällainen myöhäinen vaihe on erittäin onneton ratkaisu. Me emme saa lähteä siihen, koska eh, synnytämme valtavasti odotuksia ensiksi. Sitten lopuksi sanotaan, sori vaan ei se käykään. Eh, tällainen hyväksyttävyyden selvittäminen, se täytyy tehdä aikaisessa vaiheessa. 100 eh, 000 olisi kuitenkin parempi. Ja silloin kun ajatellaan, analysoidaan käytännön tasolla tätä, kun kerätään 100 000 allekirjoitusta, niin sehän, on, sehän vaatii valtavasti organisaatiota ja silloin odotukset ovat todellakin korkealla. Ymmärrän kyllä sen argumentin komission puolelta, että pelätään sitä työtä, että jos jokin aloite, onko se yli, jos se on ylipäätään epärelevanttia, että täytyy sitten tutkia siitä huolimatta. Minusta tämä on päinvastainen tie, että, että jos siirretään ää, tavallaan selvittäminen kansalaisten harteille, siis todistustakka sinne, niin se syntää kuitenkin poliittisesti enempää, suurempaa vahinkoa. Minusta on tärkeää, että tämä selvittäminen on sellainen, että se täytyy, se täytyy perustaa sitovaan oikeudelliseen perustaan ja se täytyy te- tehdä varhaisessa vaiheessa. Kaiken kaikkiaan minun analyysini pysyvistä osallistumismenettelyistä on sellainen, että mitä enemmän ja mitä aikaisemmin on tapaamisia kansalaisten äh, ja taas toisaalta instituutioiden välillä ja niiden kanssa välillä, jotka ovat täällä toimielimissä töissä ja tehtävissä, mitä enemmän tällaista on, niin sitäkin parempi. Ja se voi vaikuttaa mielekkäällä tavalla. Minusta olisi virhe, että tämä dialogi alkaa vasta liian myöhäisessä vaiheessa. Ylipäätään tällainen väline, sen päävaikutus on dialogissa. Ei se ole sellainen väline, että, että, että, että saadaan kansalaisille joku tietty sitova päätöksentekomahdollisuus. Tärkeämpää on saada keskustelua aikaan, debattia. Siksi minusta on hyvin tärkeää, että tämä keskustelu alkaa, otetaan huomioon varsin varhaisessa vaiheessa. Tämä liittyy aikaisempiin kysymyksiin, jotka koskevat aloitteen hyväksyttävyyttä, hyväksyttävyyttä. mutta tärkeää on myös se, että mikä tämän sen aloitteen tulos voi olla meidän täytyy huolehtia siitä, että, että tämä, tästä asiasta voidaan keskustella, ottaa hyvät ja huonot asiat huomioon. Silloin kansalaisilla tunne, että heidän panostaan arvostetaan politiikassa Euroopan unionin tasolla. Lopuksi vielä lyhyesti siitä, mitä Ramon ja, ja sitä Kurma ja muut ovat sanoneet. Luulen, että Tämä koskee myös meitä. Mitä aikaisemmin me etsimme dialogia ja, ja järjestämme sitä parempi, eh, niin lains, lainsäädäntömenettelyssä eh, no, neuvostohan usean otteeseen käsitellyt tätä asiaa. Se on tietyissä kysymyksissä jo eh, linjannut oman kantansa. Osat ovat vielä auki nyt viikonloppuna. Järjestetään tärkeä kokousasiasta. asiasta niin minusta on hyvä, jos me seuraamme tätä ehdotusta ja sitten varsinkin varhaisessa vaiheessa hankimme siitä tietoa. Ja sitten taas toisinpäin sitten, kun me teemme varhaisessa vaiheessa selväksi, että parlamentti on aktiivisesti tekemässä työtä tämän asian tiimoilla ja esittää omia käsityksiään asiasta ja pitää tärkeänä sitä, että neuvostossa ei lyödä kantoja lukkoon ennen kuin parlamentin mietintö on nähty, vaan että, ja että se on otettu myös huomioon Äh, loppupeleissä se tulee johtama, äh, päätymään kuitenkin äh, trilogiin, mutta meidän täytyy varhaisessa vaiheessa käymään tätä keskustelua, sitä parempi kaikille. Grazie, onorevoli. Kiitoksia. Rova Hain. Ja, ich möchte auch allen Berichterstattern. Minäkin äh, kiitän kaikkia esittelijöitä tehdystä työstä ja oikeastaan äh, ottaisin kantaa tähän, että onko aloite hyväksyttävissä ja mikä on oikeusperusta, millä perusteella aloite, aloite syntyy ja sitten tämä itse arviointi. Herra Hefner jo puhui tästä hyväksyttävyyden selvittämisestä. Hän oikeastaan sanoi kaikki minunkin suustani. Oikeastaan minä nimenomaisesti niin mä vastustan väliaikaisratkaisua, niin kuin täällä oli esitetty, että noin 100 000 allekirjoitusta Minusta 100 000 tai 300 000, sille ei, ei niille mitään eroa. Meidän täytyy tehdä selvä ero. Siinä vaiheessa, kun tällainen kansalaisaloite olisi sellainen, että sitä ei voida hyväksyä. Se tietenkin synnyttää paljon kustannuksia aloitteen järjestäjälle. Ja totta kai siinä kaikkihan kuitenkin tapahtuu Euroopan lipun alla ja ainakin suurissa kaupungeissa, missä meillä Berliinissä, siellä on kaikkia ständejä ympäri kaupunkia sitten, riippumatta siitä, onko 100 000 vai 300 000 allekirjoitusta, niin täytyy viestiä ihmisille ja myös suurelle yleisölle, että tätä koko homma ei ole sopusoinnissa Lissabonin sopimuksen kanssa. Silloin se on liian myöhäistä, silloin ihmiset eivät enää ymmärrä asiaa tai oivalla tätä. Minä vetoan myös sen puolesta, että tämä 300 000 allekirjoitusta, että luovutaan sitä tykkänään. Oikeusperustasta en ole sitä mieltä, että pitäisi vaatia, että järjestäjän pitäisi itse ilmoittaa se. Minä en vaadi sitä, sitä Saksan lainkan perusteella. Mielestäni meidän ei tarvitse ilmoittaa oikeusperusteella. Oletan, että järjestäjät näkevät sen verran vaivaa, että keräävät niin paljon allekirjoituksia, että he ovat tutustuneet sopimukseen, eivätkä ne vaan ihan tyhjästä nyhjästä tällaista aloitetta. Mutta äh, oikeusasian valiokunnan äh, puolelta mitä Lissabonin sopimukseen tulee ja Euroopan oikeusperustaan, se voisi olla hyvin kiistanalainen. Meidän kansallinen lainsäädäntö ei tunne tällaista problematiikkaa. Äh, tapahtuu paljon, tulee paljon lakialoitteita, jopa kaksi tai kolmekin oikeusperustaa saattaa olla takana. Ja sitten on kysymys siitä, mikä niistä valitaan, joka tietenkin saattaa vaikuttaa myös neuvoston enemmistösuhteessa, valitaanko määräenemmistö tai ehkäpä vain yksimielisyys aina sen mukaan, mikä oikeusperusta valitaan ja komissiossa tai parlamentissa – Tämän oli usean otteeseen todennut, että oikeusperustan toteaminen Euroopan tasolla on hyvin vaikeaa, hyvinkin usein. Saksan, lais, Saksan lainsäädännössä en tietäisi, että tästä tällaista syntyisi. Ja tämä on aikamoinen vaatimus järjestelijä. Ja järjestelijä ei voida va- vaatia, että ne ensiksi ottavat mukaan jonkun juristin, joka sitten selvittäisi tällaista asiaa, Mutta jos heti alussa vaaditaan niin se, tällainen juridinen konsultti, konsultti on varsin kallista. Sellaista ei voida vaatia järjestäjiltä. Tärkeää oli myös se, mitä Roman Gurmai sanoi, että joka tapauksessa täytyy säätää, että mitä tapahtuu sitten onnistuneelle kansalaisaloitteelle, että on määräajat täytyy asettaa niin, että komissio velvoitetaan tietyn määräajan puitteissa selvittämään asiat, mutta sitten, että myös se myös velvoitetaan tietyn määrän puitteissa myös kuuden kuukauden sisällä ja määrittelemään tarkasti e, e, jonkin lakialoitteen, jos tällainen aloite tähtää alakiin, niin että ei e, kulu liian pitkä aika, kun kukaan sitten ei enää tiedä, että mistä olikaan kysymys. Ja sitten vielä esittäisin, että eikö voitaisi ottaa mukaan sellainen ajatus, että viiden vuoden päästä tehtäisiin arviointi siitä, että katsotaan, että, että miten kansalaisaloitteelle on tapahtunut. Ja voidaan se siinä vaiheessa sitten arvioida, arvioida toimiiko se käytännössä vai ei. Kiitoksia. Grazie, onorevole Schulz. Kiitos, herra Schulz. Danke, herr Vorsitzender. Kiitos, puheenjohtaja. Minusta on erittäin hyvä, että nyt jo toiseen otteeseen puhutaan tästä asiasta seikkaperäisesti, koska tämä on peruselementti, jossa Euroopan parlamentti voi signalisoida, että, että, että suoraan demokratia on lähellä meitä kansalaisaloitteen muodossa. Kiitän myös esittelijää ja kollegoita, jotka ovat tehneet tätä työtä. Periaatteellisella tasolla ehkä toteaisin vielä, mitä mieltä olen. Minusta meidän, silloin kun puhutaan suorasta demokratiasta, niin kaikkien esteiden täytyy olla mahdollisen matalia, jotta aloitteet, jotka jotka liittyvät kansallisten etuihin, että, että, että näitä aloitteita ei tapa ja tapetavat, ne mahdollistetaan. Niin, että kansalaisten asiat täytyy ottaa vakavasti. Siksi pari huomiota. Se, että onko aloite hyväksyttävissä, voidaanko se ottaa käsiteltäväksi <clears throat> yhden näisiin kahteen edellisiin puheenvuoroon. Siinäkin pitäisi ilmaista, että jos jokin aloite syntyy, silloin tiedetään, että, että äh, liittyykö se liittyykö se Euroopan unionin kehitykseen, että edistääkö se Euroopan äh, unionin äh, eteenpäin vietiin. Totta kai kyllähän tällaiset järjestelmät ovat riittävän äh, kypsiä pystyäkseen tekemään tällaisia järkeviä aloitteita. Siitä huolimatta täytyisi saada myös sellainen säädös, että, että oikeudelliset perustat ovat selvillä. Sitten nämä lukumäärät tässäkin minä olisin sitä mieltä, että esteet pitäisi pitää mahdollisimman alhaalla. Onko se 300 000 vai 100 000? Se on minusta aika korkea. Meidän pitäisi tässäkin yksinkertaistaa näitä menettelyjä. Ja tässä yhteydessä myös huomio, yksi huomio. Ja tämä perusteltu ajatus siitä, että tietyt kansalaiset voisivat salaa äänestää tai osallistua tähän kansalaisaloitteeseen – että jos joutuu ilmoittamaan niin edes passin numeron tai äh, henkilötunnuksen, se on vähän liioteltua. Eiköhän aikaisemmista käytännöistä, äh, äh, aikaisempi käytäntö riitä, kun meillä on vain allekirjoitus, asuinpaikka, syntymäaika ja siinäpä se sitten olisi sillä tavalla voidaan verifioida se allekirjoitus. Eilen puhuttiin tästä vaalijärjestelmän uudistumisesta Uskon kyllä, että myös kansalaisaloitteessa on vissiä utopiaa, että, jota me haluamme tuoda tähän yleiseen keskusteluun. Ja siinä mielessä minusta on hyvin tärkeää, että tämä kansalaisaloite puuttuu kysymyksiin, jotka liittyvät julkiseen tietoisuuteen, jotka ehkä tänään eivät niin suoraan liity välttämättä poliittisiin päätöksiin. Tämä pitäisi myös ottaa käsiteltäväksi, että me äh, kannustamme äh, kansalaisia äh, miettimään Euroopan unionin kehittämistä eteenpäin viemistä. Eihän, eihän tämä vaalijärjestelmän muuttaminen sinänsä sen enempää aktivoi välttämättä ihmisiä osallistumaan öö, integraatioprosessin demokraattiseen seurantaan, vaan meidän täytyy ottaa kansalaiset vakavasti. Öö, ja siinä mielessä tämä kysymys tästä läheisyysperiaatteesta, subsidiariteetista ja suorasta EU-laajuisesta demokratiasta, mutta näitä ei saa asettaa toisiaan vastaan, vaan nämä ovat öö, läheisyysperiaatteen hengen mukaisia. Ja sillä tavalla myös kansalaisaloite pitäisi nähdä. Sitten vielä avoimuus. Täytyy selvittää, mistä kansalaisaloitteen rahoitus tulee. Täytyy olla heti kättelyssä selvillä, että kuka rahoittaa tällaisen kansalaisaloitteen. Et niin, että ei tässä tapahdu mitään tiettyä, äh, tiettyä äh, lobbailua, että joku tietty lobbu, lobbausryhmä sitten rahoittaa tällaisen, vaan meidän täytyy noudattaa demokraattisia pelisääntöjä heti alusta pitäen. Ja, ja lopuksi ehkäpä ehdotus tai ajatus. Mm. Me puhuimme miljoonasta allekirjoituksesta. Mitä sitten, jos kansalaisaloitteessa on 995 000 allekirjoitusta? Hmm tai 250 000 allekirjoitusta. Tämä on äh, aika sellainen keinotekoinen luku. Ja minusta, jos, kun me olemme edustuksessa demokratian elin, Euroopan parlamentti, jos meidän haluaa olla vakavasti otettava elin, niin meidän täytyy myös miettiä omaa työllistystämme. Meidän pitää varmistaa, että yleisellä tasolla äh, Euroopan parlamentin työssä äh, sitoudumme käsittelemään tällaisia asioita kuin Euroopan kansalaisaloitteita, jotka myös nippanappa jäävät hyväksymättä. Ja että sitten voisi ottaa sen Euroopan parlamentin työn kohteeksi. Kiitos. Eh, prima di dare la parola al rappresentante della Commissione, che la chiede. Ennen kuin annan puheenvuoron komission edustajalle, niin jos sallitte, kommentoisin paria asiaa, koska sen jälkeen Rouva Gurmai siirtyy puheenjohtajaksi. Ensinnäkin tästä allekirjoitusten määrästä päästäänkö yhteisymmärrykseen siitä, että se on miljoona. Se on Lissabonin sopimuksessa, sitä ei enää voi muuttaa. Toisekseen, jos allekirjoituksia ei ole niin paljon, niin sitten niitä ei ole. Jos allekirjoituksia on lähes miljoona, niin sitten sitä voitaisiin pitää tällaisena vetoomuksena ja sillä voi olla omanlaisensa vaikutus, mutta ei kuitenkaan samaa kuin sillä, jos allekirjoituksia on tosiaan se miljoona. Täällä ihmiset ovat puhuneet paljon tästä hyväksyttävyydestä. Argumentit ovat olleet hyvinkin uskottavia. Sanoisin tässä vaiheessa, että mitä pikemmin aloitteen hyväksyttävyys tarkastetaan, niin sitä parempi. Tähän liittyy kuitenkin eräs vakava ongelma. Kukaan ei ole haastanut sitä, että komissio päättää aloitteen ottamisesta käsittelyyn. Ongelma on se, että kansalaisaloite on järkevä, jos sillä pyritään puuttumaan jonkinlaiseen pysähtyneisyyden tilaan, erityisesti komission toimissa. Eli jos komissio tarkastaa aloitteita, ja erityisesti jos kyseessä on tällainen esitarkastus ennen kuin kaikki allekirjoitukset ovat kasassa, niin silloin voidaan epäillä komission tarkoitusperiä. Ja tämä on merkittävä riski. Olen samaa mieltä siitä, että totta kai komissio tarkastaa aloitteen ja allekirjoitukset, mutta en ole varma, varma siitä, että tulisiko tähän liittää jokin kolmas taho, kenties Euroopan oikeusasiamies, joka voisi myös osallistua tarkistukseen. Meillä ei ole tässä asiassa mitään valtavaa kiirettä. eikä se allekirjoitusten tarkastaminen mikään valtava työtaakka ole. Nyt valitettavasti joudun poistumaan ja annan puheenvuoron komission edustajalle ja sitten pyydän sitä siirtymään puheenjohtajaksi. Olen pahoillani, etten, etten kuule jatkokommentteja näkemiin. Okay, yes, I understand that. Uh... No niin, ymmärrän, että kaksi kollegaa haluaa vielä esittää liha, lisäpohdintoja. Annan tässä ensin heille puheenvuoron. No ihan lyhyesti. Edustaja Tainelle. Tiedän, että sopimusperustainen oikeus on vaikea saavuttaa ja meillä on ollut omat ongelmamme oikeudellisen yksikön kanssa parlamentissa ja neuvostossa. Mutta uskoakseni tietty vastuu täytyy olla sen suhteen, että ainakin ne kansalaiset, jotka keksivät tällaisen aloitteen, jollakin tavalla ilmaisivat sen, mitä tarkoittavat. Tehän uskotte sitä, että kaikki tämä toimii ihan automaattisesti, mutta voin vakuuttaa teille, että tulee ehkä satoja tai no ainakin kymmeniä aloitteita. Aborttikielto tai kuolemanrangaistuksen käyttöönotto, tämän kaltaisia aloitteita. Ja silloin pitää sanoa, että se on sopimusperusteinen, että sillä on oikeuspohja sopimuksessa. Ja se merkitsee puolestaan sitä, että ei tämä, tällaisia täysin äh, kohtuuttomia aloitteita esitetä. Ihan siihen pohjautuen, että toimivalta ei kerta kaikkiaan ole. Ja lopuksi se, mitä puheenjohtaja sanoi, Uskoisin, että jos me teille tämä yhteisömenetelmä on tärkeä, <coughs> Euroopan komission aloiteoikeus, joka on sen kaikkein tärkein osio, niin me emme voi kyseenalaistaa sitä, että Euroopan komissio tekee päätöksen siitä, että hyväksytäänkö se aloitteen esittäminen vai ei. Muussa tapauksessa se on todella haitallista. Jos me emme luota komission tässä suhteessa, niin silloin luomme vielä suurempia ongelmia. Toinen kysymys sitten on se, että Ovatko Euroopan komission päätökset, voidaanko niitä sitten kyseenalaista tuomioistumissa myöhemmin? Eli että kansalaisella on valitusoikeus ja näin voivat viedä tämän asian tuomioistuimen eteen. Alkuperäinen päätös kuitenkin, sen täytyy olla Euroopan komission päätös. Ei oikeusasiamiehen, ei parlamentin eikä nekään mun. Jos me kyseenalaistaan sen, niin sitten joudumme kyllä suuriin vaikeuksiin. Puheenjohtaja. Kiitoksia edustaja Hefner. Eh, ich hatte mich eigentlich gemeldet. Oikeastaan pyysin puheenvuoroa sen jälkeen, kun täällä äh, kun komission edustaja pyysi puheenvuoron, olen iloinen, olisin iloinen, jos te tämän luonnoksen laatijana ensiksi puhuisitte. Sen jälkeen minä haluaisin vasta kommentoida. Let's do it, but uh, then I will put, keep you on the... No, pidetään teidät täällä luettelossa. Eli komission edustaja, voitte tulla kertoa näitä asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia myös mahdollisuudesta saada osallistua tähän keskusteluun. Eli muutama kommentti vain näistä pääkysymyksistä, joita on käsitelty. Ensinnäkin tietysti kysymys hyväksyttävyydestä Ja painottaisin kyllä ihan näin alusta sitä, että tuimme täysin sitä, mitä edustaja siellä edessä sanoi. Ensinnäkin meille on itsestään selvää, että ensiarvio sen suhteen, että voidaanko aloite hyväksyä. Kun puhutaan hyväksyttävyydestä tässä yhteydessä, niin Puhumme vain siitä, että löytyykö sopimuksesta oikeusperusta, mikä mahdollistaa sen, että komissio voi tämän ehdotuksen esittää. E, tästä nimenomaan puhutaan. Ja sitten komissio on nimenomaan se taho, joka vastaa tähän kysymykseen. Sitä sovelletaanko sopimusta hyvin. Komissio on se toimielin, jonka täytyy päättää siitä, estetäänkö ehdotus vai ei. Eli komissio tekee tämän ensiarvion siitä, löytyy oikeusperusta vai ei. No sitten tietysti, jos päätöksen sen tykistää, niin sitten se voidaan viedä oikeuteen. Muistan, että, että vihreässä kirjassa meidän ajatuksena oli se, että päätöstä tästä hyväksyttävyydestä ei tehtäisi tai että se ei liittyisi itse sisältöön. Se olisi voinut olla mahdollinen ajatus ja tuolloin ajattelimme, että kun sanotaan ei aloittele lopuksi, niin ei voida sanoa eri syystä. Joko siksi, että tuollaista ehdotusta ei pitäisi tehdä, koska se ei ole komission ajatusten mukainen sen suhteen, mikä on hyväksi unionille, mutta sitä ei voida tehdä sen takia myöskään, että koska siihen ei ole toimivaltuuksia, vaikka se olisi loistava idea. Ja tällä tavalla voidaan myös mahdollistaa se, että meillä on yhä enemmän keskustelua Euroopan unionissa, vaan komissiolla ei ole siihen toimivaltuuksia, mutta ehkä jossain muualla on. Hyväksyttävyys siis on yksi osa tätä päätöstä, miksi, tehdään, miksi sanotaan ei. Läheisyysperiaate on jotain tässä välissä. En tiedä, että voidaanko aina tarkistaa tämä läheisyysperiaate kysymys silloin, kun 300 000 allekirjoitusta on kerätä, koska se liittyy muihin asioihin. Sehän ei ole puhtaasti juridinen kysymys. Tuemme myös täysin sitä, mitä on sanottu, että aloitteen tekijät pohtivat sitä, mikä on Euroopan unionin toimivalta ennen kuin aloite esitetään – silloin kun aloittajat pyytää tätä rekisteröintiä, niin silloin tästä syystä nimenomaan pitäisi esittää oikeusperusta. Se ei merkitse sitä, että jos hyvä oikeusperusta esitetään, niin tämä hylättäisiin, vaan silloin täytyy ponnistella sitä, että pitää etsiä oikea oikeusperusta. Ja että kuuluuko tämä Kuuluuko tämä Euroopan unionin toimivaltaan? Meidän tavoitteemme on, niin kuin sanoin jo, on auttaa tässä mahdollisimman paljon ja tarjota tukea ja epävirallista vuoropuhelua ihan tästä rekisteröinnin alusta lähtien. Jos halutaan rekisteröidä aloite ja on vaikea ymmärtää näitä kysymyksiä, niin komissio silloin puhuta sitä asiasta eikä pelkästään hylkää sitä. On tärkeää tarkastella myös tätä epävirallista prosessia, joka syntyy. Ja luonnollisestikin sitten nettisivuillamme rekisteröintiä varten pyrimme mahdollisimman selvästi esittämään ne tiedot siitä, mitkä ovat Euroopan unionin toimivaltuudet, mitä komissio voi tehdä ja mitä ei, En nyt toistella kaikkia näitä eri perusteita, joita täällä on esitetty. Mutta tässä tarkoituksena siis on erityisesti väärinkäytösten estäminen, jos halutaan kerätä allekirjoituksia ja viedä eteenpäin tätä aloitetta, niin tämä vakuutus voidaan saada vain silloin, kun tietty määrä näitä allekirjoituksia on saatu kerättyä. Muussa tapauksessa menettelyä saadaan väärinkäyttää. ja se saattaa koitua haitaksi näille hyville aloitteille. No sitten tästä internetissä tapahtuvasta menettelystä olemme varmoin siitä, että tämä järjestelmä, jota ehdotamme, tasapainottaa hyvin vaadittavat tarkistukset ja mahdollisuudet käyttää sitä tällä tavalla. Ehdotamme siis hyvin yksinkertaista järjestelmää, jossa internetissä tapahtuva nimien keruu tapahtuu niin, että aivan juuri samat tiedot kerätään, mistä nyt sitten päätetäänkin lopuksi. Esimerkiksi syntymäaika ja niin edelleen. Ihan samat asiat kuin mitä kerättäisiin paperillakin. Tietysti internetissä tätä ei voi allekirjoittaa koska sitten pitää ryhtyä keskustelemaan näistä sähköistä allekirjoituksista. Eli ihan sama juttu kuin paperilla. Ja näin jäsenvaltiossa tämän voidaan hoitaa ihan samalla tavalla, sillä ihan näillä paperikalkeillakin eihän kukaan tarkasta sitä itse allekirjoitusta, vaan tarkastetaan tiedot. Ja se todennäköisyys, että allekirjoitus kuuluu tälle henkilölle on olemassa. jos järjestelmä toimisi hyvin ja se olisi turvallinen, niin pyydämme sitä, että ennen nimien keruuta järjestään tulisi käyttöä niiden jäsenvaltioiden puoleen, jossa internetsivut ovat, monikielinen sivusto on niin tuolta jäsenvaltiolta pyydettäisiin jonkunnäköiset turvatakeet artiklan 6.4 mukaisesti jäsenvaltiot myöntävät tällaisen ö, todistuksen. Ja näin on ehdotus voitaisiin sitten lopuksi. Jotta voitaisiin auttaa tässä teknisessä standardisoinnissa, niin ehdotamme tällaisia virtavivaistettua menettelyitä, mutta aluksi voidaan toimia vain tämän direktiivin pohjalta. Anteeksi, että puhun nyt näin pitkään, mutta pyrin tässä nyt valottamaan näitä kysymyksiä, jotta Ja tässä keskustelussa sitten olemme esittäneet ne jotka, kysymykset, jotka meidän mielestämme ovat parhaat mahdolliset ajatukset. Neuvostossahan käydään paljon keskustelua tästä asiasta. Ne, ei näy, ne eivät näytä todistamaan siitä, että Neuvoston keksimä järjestelmä olisi sen helpompi, vaan mahdollisesti vain hankalampi. Siinä vain jäsenvaltioiden täytyy sitten kertoa siitä, millä tavalla ne valvovat asiaa. Se on todella monimutkainen kysymys. Meidän on ottaa huomioon myös jäsenvaltioiden tarpeet tässä asiassa. Kiitoksia. Okay, thank you very much. So then... Kiitos sitten herra Hefner. Yes, thank you very much, Mr. Kiitoksia, herra TDO. Jatkaisin tätä dialogia antamalla kuvan tilanteesta. Esimerkiksi jos minä haluaisin mennä Münchenistä Napoliin, vaikkapa. Ymmärrän, että et haluaisi, kesku, ette haluaisi keskustella minun kanssani joka minuutti, että äh, saanko minä mennä vai enkö. Jos tällä on niin ajatus, että mä haluan mennä Napoliin, sitten pitää tehdä päätös jossakin, no sitten, sit menisin Ateenaan, sitten taas siitäkin täytyisi tehdä päätös. No sanotaanpa, että odotatte, kunnes olen pakannut hynttyyt yhteen lähtenyt alosta. Voitte odottaa siihen asti, kun on lähtenyt Münchenin alueelta ja sitten keskustellaan, onko hyvä ajatus mennä Roomaan vai ei. Mutta jos odotetaan, kunnes on mennyt talppien yli ja sitten sanotaan, hei Hefner, seis, nyt unohditte jotain, voitte mennä kyllä sieltä, mutta ei teillä mitään ajatella tuota ja tätä. Ja nyt me täytyy mennä taas takaisin. Eihän siinä ole mitään järkeä. Hmm vaihdan, vaihdanpa saksan kielen nyt, anteeksi vaan, sori vaan, luulenpa, että ne, minä en nyt lähde sinänsä pistämään hanttiin, otan kaiken vakavasti mitä sanotte, mutta tulee toiseen tulokseen kuin te, jos se täällä käytännön tasolla. Nimittäin sellainen toivomus, että, että yhden äh, allekirjoituksen jälkeen selvitetään ja sitten joka päivä satoja aloitteita selvitetään, jotka eivät ole fundeerattuja, koska joku on vaan niin kuin, kirjoittanut jotain paperin palaselle. Se on ymmärrettävää, mutta sen taas toisella tavalla sitten pohtisin ensinnäkin sitä, että ei riitä, että yksi kirjoittaa jotakin paperille ja sitten koko koneisto käynnistyy. Minä ainakin vaatisin, että, että on jonkinlainen komitea, niin kuin aloitteen takana. Se on myös havaittu hyväksi silloin, kun muita suoran välineitä on käytetty, koska myöhemmin komissiokin ja parlamenttikin ovat sit, tarvitsevat keskustelukumppaneita. Ja on ihan hyvä, että jos selkeästi sillä varot, varotoimilla, että on enemmän kuin yksi, että on vaikka kolme, että on tällainen niin kuin sisäinen rakenne, joka keskustelee. Eihän yksi voi sitä yksin tehdä. Toinen juttu on, totta kai tarvitsaan joku tietty kynnys, esimerkiksi 5000 mutta 300 000 tai 100 000, se on liikaa, se on todella paljon, liikaa liikaa. Nyt jos katsotaan käytännön tasolla, pääsemme hyviin ratkaisuihin. Sanoisin vielä, että tämä ajatus että ensiksi otetaan kolmasosa matkastaan takana, sitten täytyy miettiä, että olisi pitänyt funtsata jotain, niin se ei ole vakuuttava argumentti. Sitten pariin muuhun näkökohtaan. Minusta puheenjohtaja Kasini piti silmissään, silmissään sitä, kun ensimmäisellä kierroksella puhuttiin siitä, että että kuka on aloitteen takana, millä tavalla voidaan varmistaa, että joku on se aloitteen takana. Toiseksi katson, että, että toinen asia, joka tuli keskustelussa esille, kaiken herra Scholz sanoi sen, että on hyvä idea ja tärkeä idea, että myös selvitetään, kuka on tämän aloitteen takana että, ja kuka rahoittaa koko homman. Nämä kaikki ovat hyvin tärkeitä asioita. Ja vielä pariin ajatukseen ottaisin kantaa esimerkiksi tähän herran Raskoskin ajatukseen äh, tästä oikeusperustasta ja sen ilmoittamiseen. Jos tällä tarkoitettaisiin sitä, että aloite äh, näkyy siinä, että, että siinä on riittävä oikeusperusta takana, niin minulle se sopii. Mutta jos tällä pitää, tarkoitetaan sitä, että aloite on osa osa, että, että siinä takana on aloite, johon liittyy tämä allekirjoitus, ja siinä on niin kuin sitova oikeusperusta takana. Minä en oikein sitä kannata. Tästä tulee hyvin mutkikas juttu Eurooppa-oikeudessa ja aivan yleisellä tasolla vetoa vahvasti sen puolesta, että tämä asia, asian täytyy määritellä selkeät säännöt ja muuta, mutta ei liikaa esimerkki äh, edestä Saksan osavaltiosta. Se on sanottu, että silloin kun aloitte ehdotus tehdään, niin ei ole pelkästään, se ei pelkästään ehdotus, vaan sillä tulee myös kustannusehdotus, että miten se rahoitetaan. Upea ajatus. Se on heti niin kuin va- aukeaa ja valkenee. Mutta nyt eräissä osavaltiossa on niin, että tämä kustannusehdotus on osa tätä aloitetekstiä. Ja monet aloitteet ovat sitten loppupeleissä sisällöllisesti kannatettavia, mutta se kustannusehdotus ei ollut toteutettavissa. Ja sitten kaikki sanoivat, että voidaan se tehdä toisellakin tavalla, mutta se oli tällä tavalla allekirjoitettua. Niin näin ollen tämä, tässä on sitoutunut sellaiseen, joka sinänsä liittyy tähän aloitteeseen, mutta ei kuitenkaan riittävästi loppuun pohdittu, koska aloite keskittyy tiettyyn sisältöön, eikä ole aina sellainen, välttämättä paras asiantuntija näissä kustannuskysymyksissä. Ja nyt jos ehdostut on tarkoitettu sellaisiksi, että tällä, tavallaan sillä on tarkoitus saada että siinä on oikeusperusta aika, mikä siinä, mutta jos, se, jos siihen sisältyy, jos on niin lisäosa tämän sen, sen tekstin kannalta, niin se on minusta hankala. Se mutkistaa meidän kannalta tilannetta, mutta myös niiden instituutin kannalta, jotka käsittelevät tällaista aloitetta, jos siihen liittyy tällaista niin kuin ikään kuin ää, tällaisia lisäosia, jotka eivät ole suoraan tekstin osia, ja mitä sitten tapahtuu, jos 850 000 tai 990 000 allekirjoitusta on kerätty? No oikeudellisesti se on täysin selvä. Silloin, äh, silloin aloite ei ole syntynyt. Mutta poliittisesti tällainen aloite on kuitenkin ihan otettavissa huomioon, nimessä parlamentissa. Tämä on yksi sellainen asia, josta uskon, että on tärkeää komissiolle. Se tarkoittaisi sitä, että me emme voi ottaa sitä käsiteltäväksi kansalaisaloitteena, mutta että parlamentti voisi esimerkiksi ottaa ehdotuksen vastaan. Joka tapauksessa komissiokin voi aktiivisesti ryhtyä toimimaan omasta aloitteestaan. Sehän on aina mahdollista. Ja luulen, että yksi kohta on se, että on tärkeää limittää parlamenttia tämä aloite yhteen. Tämä on myös sellainen tärkeä asia, joka liittyy myös parlamentin vetomusvaliokuntaan. Sitten vielä yksi lisäasia, mitä tapahtuu, jos sitten määräpäivänä Nykyään se on 12 kuukautta, että on 998 000 allekirjoitusta, niin sitten pitäisi tehdä päätös, että aloite ei, ei ole syntynyt kuukaudessa. Sen jälkeen tulee 1,3 miljoonaa allekirjoitusta. Sehän on mahdollista. Sehän on ihan mahdollista, että lisää allekirjoituksia vaan yhtäkkiä tulee. No, nykyisen ehdotuksen pohjalta äh, tämä aloite ei ole syntynyt. Minä itse kuitenkin pidän tätä 12 kuukauden, 12 kuukauden rajaa online-aloitteiden kannalta ihan riittävä. Mutta sitten jos aloitteet, jotka, joihin allekirjoituksen kerätään, kerätään perinteisesti, niin perinteisellä tavalla, niin silloin tämä määräaika on liian lyhyt. Koska erityisesti tällainen ongelma voi syntyä. Mehän tiedämme, kuinka kauan tällainen kestää, kunnes sitten palaute tulee ja kaikki allekirjoitukset ovat tulleet keräyspaikkaan. Ja, ja kuitenkin on kysymys monista maista, kyllä minä varoittaisin meitä sellaista tilanteesta, että teemme sellaisen päätöksen, että, että että meillä on liian vähän allekirjoituksia sitten heti sen jälkeen, kun tämä ää, aloite ikään kuin ei ole syntynyt, sen jälkeen tuleekin riittävästi allekirjoituksia, niin tässä on syytä pohtia, että eikö tätä määräaikaa voitaisiin pidentää, koska määräaikahan tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kaikki se, mikä, ei ole, mikä on tullut tota, äh, ennen sitä määräaikaa, niin se on kuitenkin pätemätöntä, koska se ei riittänyt. Kiitos, herra Moreno. Obrigado. Uma observação prévia. Eu penso... Kiitos. Haluaisin yhden kommentin esittää tähän. En usko, että meidän kannattaisi nyt ikään kuin laittaa liikaehtoja tälle uudelle mekanismille, jonka Lissabonin sopimus meille tarjoaa. Totta kai se on tärkeä asia, tämä kansalaisaloite, mutta ei se ole mikään vallankumous. Tämä ei ole edes suoraa demokratiaa. Tämä ei ole mikään populaari lainsäädäntöaloite, sillä se ei tule suoraan parlamenttiin. Se on pyyntö, joka on osoitettu komissiolle, ja komissiolla on edelleen monopoli päättää lainsäädäntöaloitteista. Komissio edelleen päättää, ryhtyykö se toimiin vai ei. Ja olen hiukan yllättynyt nähdessäni, kuinka suuria odotuksia tähän aloitteeseen liittyy. Itse neuvoisin ihmisiä rauhoittumaan hiukan. No huolimatta tästä varovaisesta lähestymistavastani, niin joka minulla on tätä aloitetta kohtaan, sillä en pidä sitä ihan hirveän tärkeänä, niin siltikään en usko, että voimme antaa tehdä aloitteesta sellaisen, että sitä voi käyttää hyväkseen tai että sitä käytetään aivan liian vähän. Tämä aloitteiden ennakkotarkistus suojelee meitä sitä vastaan, että aloitetta ei käytetä liikaa. Tästä ennakkotarkistuksesta vielä minusta komission pitäisi tehdä se. En näe mitään mieltä siinä, että tuomioistuin tai, tai oikeusasiamies vedetään tähän mukaan. Sopimusten mukaan komissio on unionissa se toimielin, joka suojelee perustuslakia. Eli siksi komissio tekee tämän tarkastuksen. Toisekseen tämä tarkastus tulisi tehdä niin pian kuin mahdollista ja niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Se pitäisi tehdä silloin, kun aloite rekisteröidään komission ei kannata sanoa, että no, täytyy olla 300 000 allekirjoitusta ennen kuin tarkistus tehdään. Siinä ei ole järkeä. Edustaja Hefnerin kommentit olivat todella järkeviä. Olisi turhauttavaa, että ihmiset ensin keräävät 300 000 allekirjoitusta ja käyttävät paljon aikaa ja rahaa ja hyvää tahtoa tähän, ja sitten komissio sanoo, että ei kelpaa. Se ei olisi lainkaan järkevää. Tässä mielessä komission ehdotus tulee torjua. Ei oteta siihen 300 000 eikä 100 000 tässä alkuvaiheessa, ei kumpaakaan. En usko, että saamme edes tuhansia tai edes satoja aloitteita, ehkä muutaman kymmenen. Ja siinä tapauksessa kaikki voidaan tarkastaa heti alussa. Komissio voi järjestää tätä varten jonkin pienen osaston. Toiseksi ennakkotarkistus heti alussa ennen kuin aloite rekisteröidään. Kolmanneksi ennakkotarkistuksen täytyy olla lainmukaisuuden tarkistus, eli toisin sanoen siinä tarkistetaan, riittääkö komission toimivalta, kuuluuko se yleensä unionin toimivaltaan, tarkistetaan, ettei aloite ole perusoikeuskirjan vastainen, ei ole lainkaan järkevää ottaa vastaan aloitetta, jota, joka jätetään sitten hyväksymättä oikeudellisin perustein. Eli tämä ajatus, että voisi esittää aloitteen unionin toimivallan lisäämiseksi, se ei ole lainkaan järkevää, sillä perussopimuksia ei muuteta unionin aloitteesta, vaan jäsenvaltioiden aloitteesta – Tässä eräs kollega puhui tämän tyyppisestä aloitteesta ja minusta sellainen olisi heti torjuttavissa. Läheisyyskysymys. Sitä ei pitäisi tarkastaa, sillä se puuttuu jo aloitteen sisältöön, eikä se olisi sopimuksen hengen mukaista, että komissio sanoisi, että aloite ei ole hyväksyttävissä, sillä se ei noudata läheisyysperiaatetta läheisyysperiaatetta tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa. Se ei ole tämän ensimmäisen tarkastuksen osa mielestäni. Tässä minun kommenttini tästä asiasta. Minusta meidän pitäisi keskittyä myöhemmin kaikkiin näihin kiistanalaisiin kysymyksiin. Nyt minusta meidän pitäisi puhua tästä esitarkastuksesta ja sen jälkeen siirrytään muihin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos. Yritin tässä kirjoittaa ylös kaikkia tärkeitä kommentteja, joita täällä kerrottiin. Keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen ja minusta näyttää siltä, että me otamme kaikki tämän kansalaisaloiteasian hyvin vakavasti alussa sanoin, että on tärkeää, että keskustelemme edustaja Lamasurin kanssa, joka ei valitettavasti päässyt tänne tänään. Hän on budjettivaliokunnan puheenjohtaja, hänellä oli siksi muita tehtäviä juuri tänään, mutta konsultoimme varmasti häntä vielä uudestaan Onneksi Eralamasurin kollegat ovat täällä, joten olen varma siitä, että hän saa kaikki tarvittavat tiedot. Ensiksikin olen mielissäni siitä, että neljä eri poliittista ryhmää käsittelee tätä hyvin tärkeää aloitetta. Ja sanoisin, että kaikki meistä, jotka ovat tässä työssä mukana, ottavat sen hyvin vakavasti ja tuntevat jonkinlaista henkilökohtaista vastuuta tästä, koska nyt todella puhutaan kansalaisten aloitteesta ja tärkeästä asiasta sinällään. Totta kai kaikki huolenaiheet ovat asianmukaisia, joita tässä käytiin läpi. Haluaisin kiittää niitä, jotka ovat kommentoineet tätä asiaa jo valmisteluajan aikana ja voin luvata teille, että otamme kaikki esitykset huolella huomioon edustaja Lomasurin kanssa. Emme välttämättä keskity vain näihin teknisiin puoliin ja tähän aloiteprosessiin. Tämän tulee olla hyvin dynaaminen ja vaiheittainen prosessi totta kai kansalaisaloitteella on oma poliittinen ja lainsäädännöllinen kontekstinsa, mutta tämän työn etenemistä ei, ei määritä yksin kumpikaan näistä. Meidän täytyy miettiä pelin sääntöjä ja samalla sitten toimielinten vastuuta ja poliittista kontekstia. Meillä ei ole vielä tästä mietintöluonnosta, mutta työasiakirja saataneen valmiiksi kesäkuun 22. päivään mennessä ja siitä voidaan sitten keskustella ja ehkä myös mietintöluonnos on tuolloin valmiina. Haluaisin vielä toistaa, että meillä on ylimääräinen AFKO-valiokunnan kokous 14. kesäkuuta Strasbourgissa. Kun keskustelimme tästä asiasta ensimmäisen kerran, pyydettiin, että oikeusasiamies tulee tuohon kokoukseen paikalle joten siksi pyydän teitä kaikkia myös sinne. Hän haluaa todella vakavasti osallistua tähän prosessiin. Ja mekin haluamme varmasti hänen kanssaan keskustella tästä kansalaisaloitteesta. Sitten 12. heinäkuuta keskustelemme tästä Felipe Gonzalesin johdolla. Toinen esittelijä ei pääse tänne tuolloin, ja en halua, että tästä keskustellaan ilman häntä. Eli siksi 12. heinäkuuta iltapäivällä toivottavasti kaikki pääsette tänne jatkamaan tuota kesäkuun Strasbourgin keskustelua. Ja kuten varmasti voitte kuvitella, teemme parhaamme, mutta tämä prosessi ei tule olemaan nopea. Kuten herra Hefner tässä sanoi, kaikilla meillä on nyt mahdollisuus kesän aikana puhua kansalaisaloitteesta, miettiä mitä olemme siitä mieltä ja kuinka pääsemme paremmin yhteyteen kansalaisten kanssa. Luulen, että kansalaiset ympäri Eurooppaa ovat kiinnostuneita kansalaisaloitteesta, mutta ei tulisi unohtaa sitä, että jos nyt kerätään allekirjoituksia ne eivät kelpaa kansalaisaloitteeksi, olipa aihe kuinka tärkeä tahansa. Tiedän, että on kollegoja, jotka ovat jo aloittaneet tämän työn, mutta muistakaa, että ne eivät kelpaa tähän pakettiin. Se on ihan hyvää harjoitusta, mutta haluan muistuttaa tästä siksi, että ette turhaan pety. Välittäkää tämä tieto myös omille äänestäjillenne, jotta vältytään turhautumiselta heidän puoleltaan. Herra Ramon Haureki kysyi tästä, ei vaan herra Lopes Garrido. sihteeristöstä otti jo yhteyttä toimiston ja hänen toimistonsa ja sieltä vastattiin, että hän ei pääse paikalle. No tämä käy, mutta toivottavasti sitten heinäkuussa tämä saada järjestettyä ja hän saa mahdollisuuden kommentoida. Olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka puhuivat vuoropuhelusta. Meidän pitää saada aikaan hyvää vuoropuhelua tästä tärkeästä aiheesta. En tiedä, miten allekirjoitukset tulisi kerätä verkossa vai ihan käsin. Kansalaisten kanssa täytyy päästä yhteyteen ja jos joku ei pääse verkkoon allekirjoittamaan, niin totta kai pitää tarjota myös muita vaihtoehtoja. Ajoitus on myös tärkeä asia. Olen Hefnerin kanssa samaa mieltä siitä, että vuosi on tarpeeksi, jos allekirjoitukset kerätään verkossa, mutta jos ne kerätään käsin, niin sitten se on liian lyhyt aika. No tästä rajasta meillähän oli vihreiden järjestämä julkinen kuuleminen. Siellä puhuttiin tästä, kuinka paljon tätä tarvitaan ja tarvitaanko ylipäänsä. Nämä ovat vielä sellaisia ilmassa roikkuvia kysymyksiä minun mielestäni. Uskon vakaasti että tämä täytyy olla hyvin käyttäjäystävällinen ja yksinkertainen prosessi. Totta kai sen täytyy olla myös tarkka ja vahvistettavissa oleva ja on, on myös oltava tällaisia. Kansalaisille on tärkeää, että heidät otetaan vakavasti, kun he jättävät aloitteen, joten siksi uskon, että heidän tulisi myös tuntea aloitteen lakiperusta olen edustaja Hefnerin kanssa samaa mieltä siitä, että jos kerää miljoona allekirjoitusta, niin sitten on sääli, jos sieltä puuttuu parikymmentä tuhatta nimeä. Olisi kuitenkin siinä tilanteessa hyvä, että, että se aloite voitaisiin ottaa joka tapauksessa huomioon, tai ainakin me, jotka edustamme Euroopan kansalaisia, voisivat ottaa sen huomioon. Tämä on aivan uusi asia ihmisten tulisi ajatella Eurooppaa ja eurooppalaisia aloitteita. Tämä ei ole mikään kansallinen aloite, joten siksi uskon, että asiasta tulee hyvin tärkeä. Tämä internet-sivusto, jonka komissio tekee, se voisi olla erittäin hyvä asia. Toivottavasti kaikki ymmärtävät, että jokin kieli sinne täytyy valita, eli paljon ratkaistavia asioita on vielä olemassa. Kerroin teille jo, että Euroopan kansalaiset eivät aina lue Lissabonin sopimusta kannesta kanteen, mutta on hyvä heidänkin tietää, millaisia mahdollisuuksia heillä on. Totta kai järjestäjien aloitteen järjestäjien tulisi järjestää hiukan koulutusta tästä. Ehkä meidän pitäisi tarjota heille jonkinlaisia ohjeita tähän. Ja haluaisin vielä kertoa, että tapasin alueiden komitean ja talous- ja sosiaalikomitean jäseniä. Voisimme kutsua heidät 12. heinäkuuta kokoukseen heidän esittelijänsä Tämä näyttäisi, että osoittaisi, että olemme hyvässä yhteistyössä tätä tekemässä myös heidän kanssaan. Ja toivon, että ne, jotka haluavat tätä asiaa vielä kommentoida, olen käytettävissä yhdessä myös valtuuskuntien kanssa. Ja toivottavasti löydämme kalenterista aikaa tapaamisille. Toistan vielä sen, että tämän on oltava käyttäjäystävällinen aloite. Meidän täytyy saada Euroopan kansalaiset tyytyväisiksi tästä asiasta niin, että he voivat todella käyttää tätä. Ja tästä rajasta haluaisin vielä toistaa, että meidän pitää vielä miettiä tätä, sillä jos tämä tekee vain ihmiset onnettomiksi, niin, niin sehän ei ainakaan lisää äänestäjämääriä Eurooppa-vaaleissa. Eli siksi tähän asiaan tulisi kiinnittää aivan erityistä huomiota. Sen takia tämän mietinnön täytyy olla hyvin tasapainoinen mietintö. Ja vetomusvaliokunta antaa tähän lausunnon. Ja he voivat kertoa myös tästä, mitä tapahtuu, jos allekirjoituksia ei olekaan tarpeeksi viimeksi kehottaisin teitä toimimaan tämän asian puolesta, sillä mehän kaikki toimimme täällä kuitenkin Euroopan kansalaisten puolesta, jotka uskovat osallistuvan demokratiaan. Ja Lissabonin, strategia, Lissabonin sopimus antaa meille nyt uuden välineen toteuttaa tätä osallistumista. Kuten puheenjohtaja aiemmin jo sanoi, seuraava kohta asialistalla 13, sitä siirretään ja siksi on nyt ilo kiittää tulkkeja heidän tekemästään työstä ja sihteeristöä valmistelutyöstä. Ja haluaisin toivottaa teille hienoa torstaita. Kiitos.